Kollegi, è con vero piacere che... No niin, kollegat, nyt toivotan tervetulleeksi tähän ulkoasianvaliokunnan ylimääräiseen kokoukseen korkean edustajan Parnitar Ashtonin. Minulla on kunnia olla tänäisessä kokouksessa Brokin sijasta puheenjohtajana. Hän on pahoillaan, mutta hän on joutunut jäämään Saksaan yllättävistä syistä Karlsruen perustuslailliseen tuomioistuimeen. Eli se on ihan hyvä syy. Ensinnäkin kaikkien nimissä haluaisin onnitella parlamentar Ashtonia hänen tekemästään työstä, kun hän on neuvotellut Iranin kanssa. Ja tulevina kuukausina tilanne on hyvin ratkaiseva, kun ajatellaan neuvotteluiden onnistumista. Ja me kaikki arvostamme kovasti sitä, että te, Lady Ashton, Olette selvästi sanonut, että te edelleen olette hyvin sitoutunut henkilökohtaisesti siihen, että sovituista ehdoista pidetään kiinni kummallakin puolella. Ikävä kyllä, Iran ei ole ainoa ongelma, joka meillä tällä hetkellä on. Kun ajatellaan Israelin ja Palestiinan välisiä neuvotteluitakin, ne ovat hyvin keskeiset. Ja jos haluamme edistää vakautta lähi -Itään. Meidän pitää löytää poliittinen ratkaisu Syyrian konfliktiin, ja jos me haluamme välttää katastrofin, ei pelkästään humanitaarisen, vaan myöskin poliittisen katastrofin, ja sen, että maassa on etnistä ja uskonnollista hajautumista samoin kuin naapurimaissa. Ja sitten vielä lopuksi me kaikki arvostimme sitä, että olit olette päättäneet mennä Ukrainaan, niin haluaisimme tietää, millaista poliittista kehitystä Ukrainassa on tiedossa. Jonkinlaista sovittelumahdollisuutta ilmeisesti on, ja vielä voidaan muuttaa poliittinen suunta, jonka presidentti Janukovic on valinnut. Meidän täytyy tietysti pitää kiinni ehdoista, jotka liittyvät sopimuksen allekirjoittamiseen, ja sitten Keski-Afrikan tasavalta. Neuvoston päätelmissä heijastellaan tämän maan tilanteen vakavuutta, mutta vaikuttaa siltä, ettei mitään konkreettista olla tekemässä, jotta tämä verilöyly saataisiin päättymään. Ja pidemmittä puheita annankin teille nyt sitten alustuspuheenvuoron ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. On suuri ilo olla täällä AFET-valiokunnan edessä. Jälleen kerran tiedän, että monille teistä nämä ovat viimeisiä päiviä ennen joululomien alkua, eli haluaisin toivottaa teille hyvää joulua ja tämä on hyvä mahdollisuus pitää hieman taukoa. Haluaisin hieman päivittää teitä ulkoasiaministerien kokouksesta ja katan useammankin aiheen, en toki kaikkea, koska haluan jättää mahdollisimman paljon aikaa myöskin kysymysten esittämiselle ja keskustelulle kanssanne, mutta käyn nämä pääasialliset kohdat läpi. Me aloitimme kokouksen suljettujen ovien takana, kerroin ministereille Äh, Iranin neuvotteluista. Olen ollut näissä neuvotteluissa mukana yli kolme vuoden ajan ja olette ehkä nähneet, että 20.24. marraskuuta me onnistuimme saamaan aikaiseksi yhteisen toimintasuunnitelman, joka todellakin on ensimmäinen askel pitkän aikavälin kattavaa ratkaisua, joka mahdollistaa vaan takaa sen, että Iranin ydinohjelma puretaan rauhanomaisesti. Siellä myöskin puhuttiin EUn plus kolme ohjelmasta. Geneven sopimus minun mielestäni oli huomattava diplomaattinen läpimurto ja nyt meidän täytyy ryhtyä täytäntöön panemaan sitä. Eilen tapasin Äh, suurlähettiläs ja varapääministeri Baracin. Hän on ollut tärkeä osapuoli neuvotteluissa ja tulette näkemään, että teknisen tason neuvottelut, jotka keskeytyivät viime viikolla, ne käynnistetään uudelleen tämän viikon äh, torstaina. Myöskin ministeri Sarifin kanssa olemme neuvotelleet viime viikkoina siitä, miten me täytäntöönpanosta siirrymme sitten käynnistämään neuvottelut kattavasta ratkaisusta kaikki ymmärrätte, kuinka arkaluontoinen tämä diplomaattinen prosessi on. Voin vain sanoa teille, että olen henkilökohtaisesti ja EU-nimissä sitoutunut hoitamaan tämän asian loppuun, jos se on mahdollista. Yleisasian kokouksen takia tarkastelemme myöskin muita asioita ja lähetin ulkoministerille kirjeen Serbia-Kosovo-dialogista – oli suuri ilo olla osa tätä uskomatonta prosessia. Ja viime perjantaina, kun tapasimme, niin se oli 20. dialogikokous. Jotkut kokouksista ovat kestäneet yli 14 tuntia yhteen putkeen. Kaikki ovat kestäneet useampia tunteja. Tulokset, joita on saatu aikaiseksi, ne ovat kaikkien nähtävillä Joskus odotukset ovat jopa ylittyneet esimerkiksi paikallisvaalien kohdalla Pohjois-Kosovossa ja tästä saankin mahdollisuuden kiittää Roberto Gualtieria hänen erinomaisesta työstä vaalitarkkailumatkan aikana hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Haluaisin kiittää häntä. Sitten seuraavana päivänä yleisasioiden neuvoston kokouksessa me hyväksyimme puitekehykset Serbialle ja päätimme pitää hallitusten välisen kokouksen, jolla käynnistetään jäsenyysneuvottelut tammikuussa 2014 ja huominen huippukokous vahvistanee tämän päätöksen ja meidän mielestämme neuvottelujen käynnistäminen ei ole tärkeä viesti ainoastaan Serbialle, vaan se on myöskin tärkeä koko alueelle. Toivon myöskin, että tämä vakautus- ja assosiointisopimus Kosovon kanssa. Neuvottelut niistä saadaan vietyä päätökseen ensi vuoden aikana. Sekä Kosovo että Serbia, ne ovat malli, joiden tulisi inspiroida muuta Länsi-Balkanin aluetta hoitaa auki olevat ongelmat ja mennä asioissa eteenpäin. Kukaan ei aseta enää kyseenalaiseksi sitä, kuinka tärkeä Euroopan unioni on siinä, kun se inspiroi johtajia ja presidenttejä toteuttamaan nämä myöskin saatiin positiivisia merkkejä, edistysaskeleita ja pyritään pääsemään tuloksiin. Ja tarkoituksena on saada ehdokas status kesäkuussa 2014 komission kertomuksen perusteella. Ja tämä viesti lähtee myöskin Albanian suuntaan ja se edesauttaa vakautta alueella. Eikä ole yllättävää, että keskustelimme pitkäänkin ja arvioimme Vilnassa pidettyä itäisen kumppanuuden huippukokousta. Sieltä saatiin aivan konkreettisia tuloksia Esimerkiksi assosiointisopimus Moldovan ja Georgian kanssa, ja nämä allekirjoitetaan ensi vuonna. Molemmat maat tarvitsevat Vilnan jälkeisenä aikana meidän kasvavaa tukea, mutta Ukrainan tapahtumat tietenkin olivat painopistealue. Kuten tiedätte, itse olin Kiovassa viime viikolla, tapasin presidentti Janukovicin kaksi kertaa, oppositiojohtaja kaksi kertaa, tapasin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja myöskin olin Medanissa jonkin aikaa. Ministerit vahvistivat ulkoministerikokouksessa sen, että assosiointisopimus voidaan allekirjoittaa ja siinä on mukana syvälle ja laajalle ulottuva vapaakauppasopimus heti kun Ukraina on valmis ja ehdot täyttyvät. Minun ei tarvitse täällä kenellekään sanoa, että meidän mielestämme tämä on paras tapa puuttua lyhyen aikavälin taloudellisiin haasteisiin ja myöskin perata taloudellista tulevaisuutta Ukrainalle tulevaisuudessa. Mm-hmm. Tämä lähettäisi todellisen viestin rahoituslaitoksille ja kansainvälisille markkinoille luottamuksesta. Ja se voi toimia myöskin suunnitelmana poliittisissa ja taloudellisissa uudistuksissa. Ministerit olivat tyytyväisiä tähän tukeen, jota saatiin poliittisessa ja taloudellisessa integraatiossa Ukrainan kohdalla ja tästähän me saa, olemme saaneet Ukrainasta todistusaineistoa viime viikon lopun ja viikon aikana. Ja Janukovic vahvisti tahtonsa allekirjoittaa sopimus. Ja keskustelimme hänen kanssaan yksityiskohtaisesti kaikista niistä taloudellisista haasteista, joita Ukrainan taloudella on. Me olemme valmiita tietenkin avustamaan jotta löydetään ulospääsytyö tämänhetkisestä umpikujasta ja voidaan auttaa poliittista vuoropuhelua. Sain eilen kirjeen kolmelta oppositiojohtajalta, joissa he kertovat ajatuksista ja me olemme tehneet selväksi sen, että joko minä tai joku muu Euroopan unionista me olemme valmiita tukemaan tällaisen dialogin aikaansaamisessa, jos siitä olisi jonkinlaista lisäarvoa. Eli minä sanon Ukrainan viranomaisille, että meidän täytyy varmistaa se, että ihmisillä on ilmaisun ja kokoontumisen kokoontumisen vapaus. Meidän täytyy saada väkivalta loppumaan tutkintaa täytyy harjoittaa jo tapahtuneen väkivallan kohdalla ja tietenkin pidätetyt mielenosoittajat täytyy vapauttaa. Ja poliittiseen kriisiin täytyy löytää ratkaisu, jotta maa voi siirtyä asioissa eteenpäin. Me puhuimme eteläisestä naapurustosta ja aivan erityisesti keskityn Syyriaan, koska me mietimme aivan erityisesti kahta kriisin ulottuvuutta. Ensinnäkin tämä kauhistuttava humanitaarinen tilanne. Georgieva on kokoustanut tänään YK-virastojen kanssa ja me tiedämme aivan liian hyvin, että ne vetoomukset, joita YK on esittänyt, se on vain yksi osa siitä, mitä me tarvitsemme, jotta me voimme tukea näitä vaikeuksissa olevia ihmisiä ei ainoastaan Syyriassa, vaan ympäröivissä maissa ja EUn jäsenvaltioissa myöskin ihmiset tietävät, että turvapaikanhakijoita on tulossa. Ja tietenkin me tarkastelemme Geneve 2. Pierre Vimon, hän on juuri tavannut Laktar Brahimin. Hän on keskustellut Brahimin kanssa Geneva 2 mahdollisuuksista ja siitä, että tämä voisi olla prosessin alku me haluamme saada aikaiseksi roolin kansalaisyhteiskunnalle ja meitä aivan erityisesti huolestuttaa se, että täytyy varmistaa naisten osallistuminen Geneva 2 neuvotteluissa. Tiedän, että Pierre on ottanut tämän esille suoranaisesti Laktar Brahimin kanssa ja hän on samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeällä siellä ja meidän täytyy EU-ssa löytää keinoja tukea naisia, jotta naiset voivat olla läsnä Genevessä, eivät siellä reunustalla vain keskustelun ytimessä. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta alueellinen yhteistyö voi jatkua ja jotta voimme tukea diplomaattisia ponnisteluja ja jotta varmistaan se, että omat diplomaattiset yhteytemme toimivat jatkossakin, ei ainoastaan Syyrian sisällä, vaan myöskin ulkopuolella ja myöskin koko alueella josta varmaankin ratkaisu löytyy, kun kaikki saadaan saman neuvottelupöydän ympärille. Me myöskin tarkastelemme kemiallisten asevarastojen purkamista ja monet jäsenvaltiot ovat tehneet oikein tervetulleita logistisia tarjouksia. Me myöskin tulemme auttamaan OPCVtä, jotta tämä ohjelma saadaan vietyä päätökseen. Haluaisin myöskin mainita Keski-Afrikan tasavallan tilanteen. Kuvaisin sitä hälyttäväksi. Me tiedämme, että meidän täytyy varmistaa se, että me toimimme päättäväisesti. Me olemme tiiviissä yhteistyössä Ranskan kanssa ja olemme tyytyväisiä Ranskan välintuloon. Me olemme antaneet 50 miljoonaa euroa siellä tehtävään työhön ja me myöskin tarjoamme humanitaarista apua. 18,5 miljoonaa euroa vapautetaan maanantaina, mutta meidän täytyy tehdä enemmän, jotta kriisiin pureudutaan ja jotta ihmisiä voidaan auttaa koko tässä maassa. Ja tästä tullaan keskustelemaan huippukokouksessa mutta tästä keskustellaan myöskin afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa hyvin läheisesti, jotta saadaan nopeat vastaukset tällaisiin kriiseisiin. Ja kun ajattelen sitä, mitä Afrikassa tapahtuu, niin minä ajattelen Etelä-Sudanin tilannetta juuri tällä hetkellä ja tilannetta Jubassa ja Juban lähialueella. Me teemme tiivistä yhteistyötä edustustomme kanssa. Meillä on kriisikokous parhaillaan käynnissä ja tässä tarkastellaan sitä, mitä me voimme Etelä-Sudanissa tehdä enemmän. Ja lopuksi muiden asioiden muassa haluan vielä mainita Myanmar-Burma-työryhmän. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä siitä uskomattomasta tuesta ja työstä, jota he ovat tehneet kahden päivän Yangongin menestyksekkään kokouksen tiimoilta. Tapasimme siellä Aung San Suu ja muita ja kaikki osanottajat ja Myanmarin ja Burman kansalaiset arvostivat tätä. Grazie, grazie. Kiitoksia. Nyt sitten ensin koordinaattorit. Kukin heistä saa kaksi minuuttia puheaikaa ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Salafranca. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa rouva korkea edustaja, puhe, komission varapuheenjohtaja, olet ollut hyvin kiireinen viime aikoina ja haluamme onnitella teille yhteistyöntekijöille niistä tuloksista, joita nyt keskustelussa, joita on käyty Iranin ydinohjelmasta. Joka tapauksessa haluaisin kysyä teiltä Syyrian tilanteesta ajatellaan odotuksia, jotka liittyvät neuvotteluita on käyty Genevessä, joita tullaan jatkamaan tammikuussa ja uskotteko, että tullaan pääsemään eteenpäin näissä keskusteluissa? Ajattelen niitä olosuhteita, jotka liittyvät naapurimaihin, ennen kaikkea Libanoniin. Ajattelen minua johtopäätöksiä, jotka ulkoministerin neuvoston kokouksessa on syntynyt heijastelevat tätä tilannetta. Meitä huolestuttaa tilanne myöskin Ukrainassa ja minun ensimmäinen kysymykseni liittyisikin siihen, että haluaisimme kuulta, miten näette sopimukset, joita Ukraina on nyt allekirjoittanut Venäjän kanssa, jotka liittyvät taloudellisiin kysymyksiin ja myöskin kaasutoimituksiin, ja mikä on teidän mielipiteenne näissä sopimuksista, mikä on suunta. Ja sitten me olemme seuranneet teidän läsnäoloanne Kiovassa, me nähneet, miten sitoutunut olet asioihin, mutta olette käyttäneet sovittelumahdollisuuksia, niin miten tämä on, tämä on heijastunut myös siihen päätelmään, jonka parlamentti hyväksyi ja joka koski maan viranomaisten toimintaa. Ja lopuksi, Rova Korkeudustaja, kaksi kysymystä. Yksi, joka liittyy siihen, mikä on teidän arvionne niistä ulkoasiaministeriön neuvoston kokouksista, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon ja sen tavoitteisen keski- ja pitkällä tähkävälillä. Tulenko tähän viemään hiukan enemmän aikaa? Minä haluaisin kuulla, ajatteletteko te, että edelleen on liikkumavaraa vai ja lopuksi vielä tärkeä kysymys. Ymmärrän, että teillä on monia tärkeitä asioita, joista olette vastuussa, mutta ei pitäisi unohtaa Latinalais-Amerikkaa. Tammikuussa pidetään Santiagon huippukokous ja niillä tullaan tarkastelemaan sopimuksia Meksikon ja Chilen kanssa ja niissä on saatu aikaan edistysaskelia. Haluaisin sanoa tähän liittyvät asiat menemään eteenpäin. Secondo intervento collega Gomez. Seuraavaksi Gomes sosialisteista. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Congratulate you as well. Lady Ashton, onnittelut menestyksestä Iranin osalta. Iran on yksi sidosryhmiä Syyriassa. Ja Gutierrez UNHCRstä esimerkiksi on todennut, että Syyria vaatii, että kaikki sidosryhmät vaativat, että sotilainen ratkaisu ei ole mahdollinen – saudit, turkilaiset, katarilaiset ovat tällä kanalla, mutta mitä EU sitten toteaa näille sidosryhmille? Jotta siis kaikki osapuolet saataisiin Geneve 2 piiriin. Ukrainasta myöskin haluaisin kuulla Salafrankan esittämän kysymyksen, eli millaisia talousvaikutuksia tällä tulee olemaan, kun ajatellaan nyt tätä sopimusta Venäjän kanssa. Ja mitä me täällä Euroopan parlamentissa voimme tehdä tukeaksemme teidän toimianne ja sitä, mitä pitää tehdä Ukrainan osalta? Mehän tiedämme, että tämä on hyvin kahtiajakautunut tilanne. Afrikasta te puhuitte Keski-Afrikan tasavallan hälyttävää tilannetta. Ranskahan toimii siellä käytännössä yksin. Etelä-Sudan, no tietysti voitaisiin puhua Malista, Guinea-Bissausta. Siellähän valtio on epäonnistunut ja portugalilaiset lentokoneet joutuvat tuomaan sinne ihmisiä, jotka väittävät olevan syyrialaisia, mutta heillä on väärennetyt passit. Eli tällaisessa tapauksessa meillä oli missio, mutta meidän olisi pitänyt vahvistaa sitä eikä vähentää toimintamme. Eli mihin tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on menossa? Tehän keskustelitte tästä viime neuvostossa ja esimerkiksi kun puhutaan näiden missioiden rahoittamisesta, no kaikkihan liittyy siihen, että pitäisi olla integroitu siviililähestymistapa, lähestymistapa, jos otetaan huomioon esimerkiksi oikeusvaltiokysymykset. Eli missä tässä asiassa mennään? Kachin. Kiitos, Ten katsin kaksi minuuttia. Niin, Ashton, salikaa minun <clears throat> alderihmän puolesta ilmaista onnitteluni menestyksekkäästä toiminnasta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Tämä politiikka on olemassa, kiitos teidän. Se on nähtävissä Euroopassa ja kaikkialla maailmassa niin te olette huomattavasti tärkeämpi toimija kuin mitä odotettiin silloin, kun te otitte tehtävän vastaan. Ja niin vielä kerran onnittelu teille ja koko henkilökunnallenne Iranista. Me toivomme, että saataisiin aikaan toimien toteuttamista niin, että saadut tulokset saataisiin käytännössä toimimaan, niin että vahvistettaisiin EUn strategista politiikkaa, mitä tulee Länsi-Balkaniin. Haluaisin myöskin onnitella teitä siitä, Teivi Sadacic ja Hasim Taci ovat paras troikka, jota on olemassa kaikkein arvokkain, mitä on myös Euroopassa ja Länsi-Balkanilla. Ja minä haluaisin, että te löytäisitte kaksi muuta samankaltaista kumppania muualta, koska me tarvitsisimme samankaltaisia troikkia myöskin esimerkiksi Ukrainan tapauksessa. Olemme tietoisia siitä, että strategisia haasteita Tiedämme, miten tärkeää on yhteistyö, joten vielä kerran onnittelut Kosovon ja Serbian kehityksestä. Mutta haluaisin todeta, että tämä on historiallisesti hyvin tärkeä päivä myös siitä syystä, että Montenegro on käynnistänyt neuvottelut. Kysymys ei ole pelkästään ensimmäisestä maasta, joka avaa luvut 23 ja 24, vaan myöskin kappaleet 5, 6 ja 26 tähän liittyvät julkiset hankinnat ja myöskin taistelujärjestelmällistä korruptiota vastaan. Tämä on tärkeää ajatellen harmonisointia. Ja vielä kerran onnittelut myöskin Moldovan ja Georgian osalta ja Ukrainasta vielä. Venäjän presidentti on toimija, ei pelkästään kuitenkaan toimija, myöskin näyttelijä. Hän on näyttelijä päänäyttämöllä ja tästä syystä meidän täytyy olla päättäväisempiä pelissä hänen kanssaan. Mitkälaisia suunnitelmia teillä on tässä mielessä? Ja lopuksi vielä järjestelmällinen korruptio on Ukrainan ongelma. Demokratia on tämän korruption kaappaama. Mitä aiotte tehdä tälle asialle? Kronberg, due minuti per Ivero. Sitten vihreästä Kronberg kaksi minuuttia ja pyytäisimme, että pidätte kiinni puheajasta, koska täällä on hyvin paljon nimiä listalla. Ja lista nyt suljetaan, koska Muuten Ashtonille ei jää vastausaikaa. I join those who congratulate. Yhdyn niihin, jotka onnittelivat teitä Iranista tekemästänne työstä. Parlamentin Iranin valtuuskunta palasi juuri tänään Iranista ja se on käynyt paljon keskusteluja parlamentin jäsenten kanssa, kansanjärjestöjen kanssa ja ulkoministeriön kanssa eh, Teheranissa. Teheranissa me olimme ajanjaksona, jolloin tulivat uudet luettelot Yhdysvaltain valtiovarainministeriltä ja reaktiot Iranissa olivat yleisesti ottaen aika kielteisiä. Ja siinä taas syytettiin amerikkalaisia, mutta oli mielenkiintoisia jännitteitä parlamentin jäsenten ja ulkoministerin välillä, jotka tapasivat myös, koska myöskin ulkoministeri lehdistölle sanoi, että tämä ei ollut, tämä lista ei ollut rikkomus millään tavoin Geneven sopimusta vastaan, ehkä vain sen henkeä vastaan, ja että vakavia neuvotteluja tultaisiin jatkamaan. Mutta parlamentin jäsenet olivat kriittisempiä ja näkivät tämän rikkomuksena sopimuksen osalta ja myöskin syyttivät Yhdysvaltoja ja arvostelivat ulkoministeriä. Joten on tällaisia jännitteitä, mutta Iranissa ei keskusteltu sunkaan siitä, olivatko nyt vanhoja vai uusia sanktioita, eikä sen kummin puhuttu tilanteen yksityiskohdista. Ulkoministeri siis seurasi sit tiettyä linjaa, ja parlamentti kuitenkin koostui nimekseen tiukalinjan ajajista, olivat enemmän kriittisiä. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, miten tämä luettelo on nähty Euroopan kannalta. Miten te näkisitte sen? Grazie. Tannok, kaksi minuuttia. Kiitos, Tannok, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Täällä istun. Minäkin haluaisin onnitella teitä hyvästä vuodesta. Belgradin Pristinan sopimusta sitten päästiin Genevan sopimukseen ja Iranin ydintilanteeseen. Ensinnäkin Ukrainaan liittyvä kysymys. Te sanoitte, että Janukovic presidentti on teille vahvistanut tahtonsa allekirjoittaa assosiointisopimus, mutta tämä ei pidä yhtä sen kanssa, mitä hän sanoi Sotsin ähm, kokouksessaan, jonka mukaan Venäjä olisi pelastanut taloudellisesti Ukraina, eli en oikeastaan tiedä, miten tämä sopii yhteen. Mutta palatakseni siihen, mitä Anna Gomes sanoi mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme toimia vastapainona tälle Venäjän paketille? Voimmeko me käyttää IMFn paketteja hyväksemme? Ja esimerkiksi valko kohdistetut sanktiot, voitaisiinko sen tyyppisiä käyttää? Ja sanoitte, että että mitä tulee Venäjän päättäväisyyteen palauttaa entiset neuvostomaat vaikutuspiiriinsä, ne eivät vaikuta millään muotoa EUn ja Venäjän välisiin sopimu- so, so, suhteisiin pitääkö tämä vielä paikkansa, jos esimerkiksi Janukovic päättää Maidanin tyhjentää raalla voimalla? On selvää, että Iran on ollut aika lailla häilyväinen viime aikoina, mutta jos kuuden kuukauden kuluttua huomataan, että se on rikkonut sopimusta, niin miten sanktioita sitten sovelletaan, miten se käytännössä tapahtuisi, aivan erityisesti mitä tulee näille eh, varoille, jotka nyt Iranille on palautettu. Ja sitten Keski-Afrikan tasavalta Voitaisinko puhua sen puolesta, että esimerkiksi YTPP-taisteluryhmät voitaisiin laittaa liikkeelle ja käyttää niitä tämän maan vakauttamiseen? Kiitoksia. Sitten minulla on teille yksi kysymys, Lady Ashton, koskien Syyriaa. Monissa osissa maata on nyt äärimmäisiä islamiryhmiä, al soveltaa omaa lakiaan ja jotkut tarkkailijat ja viranomaiset ovat pyytäneet, että oltaisiin edelleen yhteydessä Assadin hallintoon. Ryan Kruger, joka on entinen suurlähettiläs, on New York Timesissa ehdottanut, että ryhdyttäisiin uudelleen neuvottelemaan Assadin hallinnon kanssa. Ja vaikka se onkin huono, niin se ei kuitenkaan ole yhtä paha kuin jihadistiryhmät, jotka saattavat ottaa vallan maassa. Tämä nyt on poliittinen tappio, vai onko tämä uudenlaista Machiavellin poliittista käytännönläheisyyttä, eli mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Nämä olivat hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Ensin Salafrankan kysymys, ja kiitos kaikille näistä ystävällisistä sanoista Serbian ja Kosovon ja Iranin tilanteen kehittymisestä. Odotukset Geneve 2 osalta. No minä odotan, että tämä on nyt prosessin alku. Minulla ei ole mitään odotuksia sen suhteen, että tämä saataisiin yhdessä päivässä hoidettua Genevessä, mutta toivon, että voimme aloittaa vuoropuhelun ja että ensinnäkin saamme aikaan tulitauon ja sitten saamme paikalle humanitaarista apua. Sehän on nyt kaikkein tärkein asia. Eli sota pitää saada loppumaan ja ihmisille pitää saada ruokaa, vettä ja suojaa pään päälle. Toivottavasti Brahimin sitoumus tällä hetkellä mahdollistaa sen, että neuvotteluiden saadaan mukaan ne, jotka pystyvät vaikuttamaan siihen, mitä nyt tapahtuu, ja että tämä prosessi lähtisi käyntiin. Tämä tulee olemaan erittäin hankalaa, se on ihan selvää, kun näkee tai lukee mitä tahansa tai puhuu ihmisten kanssa. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tulevat Brysseliin ja tapaamme ihmisiä ympäri maailmaa, jotka jollain tavalla ovat näissä asioissa mukana. Mutta tämä täytyy nyt saada käynnistettyä, koska muuten sitä ei koskaan saada päätökseen. Ja todellakin Libanonin tilanne on hyvin hauras. Kyse ei ole vain poliittisesti vaikeista ajoista, vaan siellä on myöskin 25 prosenttia väestöstä Syyrian pakolaisia. No, kyllä he pärjäävät, mutta erittäin vaikeissa olosuhteissa he toimivat ja me yritämme kaikin tavoin tukea pakolaisia, mutta myöskin poliittista prosessia, joka on käynnistynyt, jotta maahan saataisiin uusi hallitus. Ukrainasta. No, tämä on nyt esimerkiksi Tanakin kysymyksen vastaus ja muutama muunkin. Eli Janukovic sanoi, ja toisti jatkuvasti, että haluan allekirjoittaa, että koko poliittinen urani on johtanut siihen, että Ukraina on mukana tässä sopimuksessa. Tätä päätin tehdä ja tämän haluan tehdä. No, en tiedä, onko se nyt ihan totta, mutta näin hän minulle kuitenkin totesi. Hän kuvasi omaa ongelmansa sinä, että mitkä ovat lyhyen aikavälin taloudelliset ongelmat Ukrainassa. Ja Tästä olemme samaa mieltä. Hän tietää, että hänellä on pakko olla hyvät suhteet Venäjään. Ei kyse ole joko tai valinnasta, vaan hänellä on sekä että. Hän haluaa hyvät suhteet Venäjään, me haluamme vahvat suhteet Venäjään. Heillä on kauppasopimus Venäjän kanssa ja se voi jatkua. Ja hyvin paljon vääriä tietoja on liikkunut ja väärinkäsityksiä siitä, millaisia seuraamuksia sopimuksella on meille. Me voimme selittää, mitä se oikeasti tarkoittaa. Esimerkiksi, jos nyt katsotaan talouden odotettua kasvua Ukrainassa ajan mittaan, niin sillä on myönteisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti myöskin Venäjän talouteen. Ei tämän tarvitse olla mitenkään haitallista. Eli meidän täytyy uudelleen muokata tiettyjä teollisuuden aloja, se on selvää, mutta me voimme antaa tukea rahoituslaitoksista, jotka ovat jo nyt kiinnostuneita tukemisesta ja haluavat toimia Ukrainassa. Ja on tarjouksia tehty Ukrainalle monista eri lähteistä. On hyvin paljon tahoja, jotka haluavat tukea Ukrainaa tulevaisuudessa. Eli nämä lyhyen aikavälin ongelmat voidaan ratkaista. Ne ovat todellisia ongelmia, mutta ne voidaan ratkaista. Ja ne voidaan ratkaista tämän sopimuksen puitteissa. Ja on hyvin tärkeää ymmärtää mielestäni tämä. Sanoin tämän myöskin Ukrainassa lehdistötilaisuudessa, eli mikään, mitä olen kuullut, ei viittaa siihen, että olisi jotain perustavanlaatuista siinä, mitä teemme, joka estäisi sen, että monet näistä ongelmista voidaan ratkaista. Ja sitten palaan näihin muihin Ukraina-kysymyksiin kohta. Sitten mikä? ulkosuhdehallinnosta. Tähän liittyy monia kysymyksiä ja halusin ratkaista nämä lyhyen aikavälin ongelmat toiminta-aikana ja tähän toimintaan on nyt ryhdytty. Näissä ei tarvitse mitään lakimuutoksia. Kyse on vain hyvistä käytänteistä siitä, mitä on opittu, koska mehän olemme vielä alkuvaiheessa ja panemme ulkosuhdehallintoa pystyyn. Ja tietysti väistämättömästi, kun keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa, niin siellä on erilaisia kantoja ja neuvoston täytyy tehdä sitten konsensuksen pohjalta päätöksiä. Joten toivoisin, että tällä saralla parlamentti olisi valppaana ja auttaisi minun seuraajaani, jotta hän pystyisi sitten vastaamaan uusiin haasteisiin. Ne eivät välttämättä ole näitä, vaan ajan mittaan, ja kun ulkosuhdehallinto kehittyy, niin sitten on muita asioita, joita tulee käsitellä. Tämä nyt on tilanne, ja toivottavasti tämä tarkastelu ei ole mikään asiakirja, joka pannaan ö-mappiin, vaan että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä edelleen ja katsovat, onko muita asioita, joita voitaisiin toteuttaa. Parlamentin tuki on ollut erittäin tärkeää ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana, koska se on ollut erittäin merkittävää. Latinalainen Amerikka, no se ei jää unohduksiin, olen jo suunnittelemassa sinne matkaa, mutta puheenjohtaja Barroso kävi juuri Kolumbiassa ja Panamassa. Ja on tärkeää, että me jatkamme suhteiden kehittämistä ja toivottavasti ensi vuoden alussa Mercosur-asia saadaan selväksi niiden maiden kanssa, jotka voivat mennä eteenpäin. Se olisi erittäin hyvä. Mutta se, miksi Barroso meni paikan päälle, johtui siihen, että hän haluaa tehdä selväksi, kuinka paljon me haluamme tukea tiettyä kehitystä, jota siellä esiintyy, ja toivomme, että nämä kehityssuunnat jatkuvat. Ja täytyy katsoa, voimmeko päästä sitten Michel Bachelin virkaan astujaisseremoniaan, ja sehän olisi mielenkiintoinen tapahtuma, ja haluaisin henkilökohtaisesti mennä sinne. Joskus on hyvin hankalaa, kun on keskittynyt johonkin tiettyihin asioihin. Iranhan vie hyvin paljon aikaa, samoin Serbia ja Kosovo. Niin ei pitäisi unohtaa muitakaan alueita. Eli tämä täytyy pitää mielessä tulevina kuukausina. Sitten Anna Gomes, Syyria. Eli mitä sanotaan ihmisille, jotka tulevat mukaan neuvotteluihin? No perusperiaate on se, että ystävien kanssa ei tehdä rauhaa, vaan vihollisten kanssa – Eli on tärkeää, että neuvottelukumppanit voivat tehdä päätöksiä. Ja tietysti on erilaisia tapoja saada mukaan ryhmittymiä ja maita, jotka eivät välttämättä ole tämän asian ytimessä. Ja Geneve 1 oli ydinryhmä, joka oli yhteydessä toisiinsa ja jotka pyrkivät ratkaisemaan asioita. Ja toisia ryhmittymiä, toisia maita, joilla oli myöskin oma roolinsa. Ja uskon, että Brahimi on yhteydessä kaikkiin ja se on paras tapa edetä. Eli me haluamme nyt tukea häntä, jotta hän saa oikeat ihmiset neuvottelupöydän ympärille. Sitten Ukrainasta. Mitä Euroopan parlamentti voi tehdä? No sitä, mitä te olette jo tehneet. Te olette käyneet Ukrainassa, te olette lähettäneet viestejä parlamenttiin, te olette lähettäneet hallitukselle viestejä. Ja toivottavasti te jatkatte tällä tiellä, koska mielestäni on tärkeää, että jatkuvasti ihmisiä käy paikan päällä, ihmisiä, joilla on merkki, pystyvät vaikuttamaan asioihin. Sitten Guinea-Bissau. Niin oikeusvaltioperiaate pitäisi jälleen saada valtaan maassa. Se on hyvin vaikeaa. Ja kuten tiedätte, me olemme keskustelleet Portugalin lentokonekysymyksestä portugalaisen ministerin kanssa neuvostossa, mutta meidän täytyy varmistaa, että kyseessä on prosessi, jota voimme tukea, ja että maahan saadaan uusi hallitus, ja että armeija suostuu luopumaan poliittisesta vallasta. No, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, siitä hiukan enemmän, mutta tämä on tärkeä osa neuvoston keskusteluita. Ja tarkoituksena on juuri se, että hallitusten ja valtioiden päämiehet keskittyvät siihen, mihin seuraavaksi mennään, ja kuinka tärkeä osa tämä on sitä, mitä EU tekee maailmanlaajuisesti. Meillä on hyviä missioita, joskus meidän täytyy niistä luopua, niillä on elinkaarensa, ja niiden täytyy sitten siirtyä muuttua toisenlaiseksi missioiksi, mutta Neuvostossa tätä keskustelua pitää käydä ja miettiä tulevien vuosien suuntaa. Tästä ei vielä ole viime aikoina keskusteltu riittävästi. Sitten Kacin, Troikka, Serbio, Kosovo. Olen tehnyt mielelläni yhteistyötä kummankin pääministerin kanssa. Ja toivottavasti he myöskin oppivat tästä ja välittävät viestiä, että on mahdollista toimia tällä alueella kokonaisuudessaan, koska he ovat uskomattomalla tavalla ratkaisseet hyvin vaikeita käytännöllisiä ja myöskin poliittisia ongelmia ilman, että kumpikaan olisi joutunut tinkimään mistään ehdottomista periaatteistaan. Sitten mikä on Venäjän rooli ja Ukrainan kysymys jälleen. Kuten sanoin, Ukrainalla pitää olla vahvat suhteet Venäjään. Se on täysin selvää. Emmekä mä sitä kiistä millään tavalla. Ja kun ministeri Lavrov tuli lounaalle ulkoasiaministeriössä, niin tämän viestin hänelle annoimme, mutta kansakunnat ovat tehneet päätöksiä ja haluavat, että ne toteutuvat heidän omat valintansa, ja täytyy ymmärtää, mikä on esteenä. Eli jos näin on, niin millä tavalla me voimme sitten tukea heitä käytännön tasolla? Neuvottelut Moskovassa pääasiassa, ja Janukovic kertoimilla, mitä hän haluaisi tehdä, liittyvät siihen, että kaasun hinnat saadaan vakautettua. Hinnathan ovat nyt laskeneet kaasun osalta. Ja sitten valtion joukkolainojen oston. Venäjän ostamassa 15 miljardilla näitä joukkolainojen velkakirjoja, siis dollareissa 15 miljardia. Ja Tällaisia sopimuksia me tarkastelemme ja mielestäni ne eivät estä sitä, että voimme edetä. Ja toivoisin, kuten olemme todenneet, että me olemme valmiita allekirjoittamaan sopimuksen työ on jo tehty. Ja toivomme, että Ukraina edelleen jatkaa tiellä. Ja Janukovic vakuutti minulle, että näin on tehty ja me toteamme, että me olemme valmiita auttamaan heitä. Ja täytyy katsoa nyt, mitä sitten tulevina päivinä tapahtuu. Sen Grunberg, te puhuitte matkastanne Iraniin. Minulla, minulla oli mielenkiintoista kuulla näistä vaikutelmista, joita teillä oli Teheranista. Nämä listat liittyvät aikaisempiin sanktioihin, eivät minkään uuteen, ja ongelmana on aina se, miten joskus lehdistö ja miltä nämä asiat vaikuttavat ulospäin. Ja iranilaiset kyllä täysin tietävät tämän. Tästä on keskusteltu. Ja kun vara pääministeri tuli paikalle, niin me keskustelimme näistä asioista, mutta tekniset neuvottelut alkavat jälleen torstaina Viinissä. Ja toivottavasti siellä saadaan päätökseen nämä asiat. Paljon työtä on jo tehty, jotta poliittisesta sopimuksesta saadaan tekniset puitteet. Ja Viiniin mennään nimenomaan, koska IAEA e on mukana. Schmidt on ollut siellä pari päivää, itse olen ollut yhteydessä pääjohtajaan, jotta voimme varmistaa, että tämä toteutuu. Ja sitten Tanok, te puhuitte näistä kannustimista. No, on tärkeää, ettei nyt lähdetä minkäänlaiseen huutokauppaan Venäjän tai kenenkään muunkaan kanssa. IMF ja Lagarde ovat tehneet lausuntoja omista kannoistaan. Euroopan investointipankki on toiminnassa mukana Ukrainassa. Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia tehdä investointeja ja edistää kehitystä Ukrainassa, jotta talous kehittyisi. Ja tein kuitenkin selväksi presidentille, että kyse ei ole siitä, että tarjotaan rahaa tuosta vain. Erityiset kysymykset ja huolenaiheet ovat sellaisia, että meidän täytyy miettiä, miten talous siirtyy paikasta A paikkaan B, miten sitä voidaan kehittää kaikilla aloilla, joista voidaan keskustella. Miten teollisuutta voidaan tukea? Mitä tehdään köyhimmille ihmisille, jotka ovat riskialtiissa tilanteessa, koska mitään turvaverkostoa ei ole? Mutta täytyy katsoa, millaista potentiaalia on. Ensinnäkin maatalouden potentiaali ja toinen oli energia-alan potentiaali. Ja myöskin työ, jota tehdään teknologian alalla ja infrastruktuurien osalta. Eli Ukrainalla on suuria mahdollisuuksia todellakin kehittää talouttaan, hyvin korkeiden standardien mukaisesti. Ja silloin se pystyisi myöskin kertoa markkinoille omasta suunnastaan, ja silloin olisi todennäköisempää, että se saisi niitä investointeja, joita siellä tarvitaan. Eli näitä viestejä on lähetelty ja lähetellään edelleen. Sitten, mitä nämä Iranin sanktiot, no näin varmasti ei tule. Meillä on sopimus, joka toimii ja joka vie meitä eteenpäin ja kun olen keskustellut Iranin kanssa, niin tämä on juuri se tie, jolla me olemme tällä hetkellä, ja tämä on oikea suunta. Eli täytäntöönpano sopimus pitää saada aikaan, ja toivottavasti sen jälkeen olemme sitten valmiita jatkamaan työtä, jota on tehty, ja saamme tämän päätökseen. Ja sitten kysytte, miksei taisteluryhmiä käytetä. No monet jäsenvaltiot eivät halunneet lähteä käyttämään aseellista voimaa tässä vaiheessa Keski-Afrikan tasavallassa. Ja tässä asiassa pitää saada aikaan konsensus 28 jäsenvaltion välillä ja se nyt on tilanne. Sitten puheenjohtaja kysyi Syyriasta ja erityisesti neuvottelusta Assadin kanssa. No, Assad ja hallinto ovat syyllisiä tappamiseen ja siihen, että ei ole suojeltu suuria määriä ihmisiä maassa. Ja tämä on hyvin yksinkertainen kanta. Siis jos näin tapahtuu, niin silloin ei pitäisi olla vallassa. Tapahtuu tulevaisuudessa mitä hyvänsä ja miten hyvänsä Geneven neuvottelut etenevät, ja toivottavasti nyt etenevät, niin meidän täytyy syyrialaisille antaa uusi mahdollisuus saada hallitus, joka johtaa sitten rauhaan ja vaurauteen. Sen pitää olla se kunnianhimo, joka meillä kaikilla tulisi olla näissä neuvotteluissa. 75 prosenttia maasta on raunioina, ihmiset ovat traumatisoituneita. Avustustyöntekijät sanovat, että tällaista ei ole koskaan nähty ennen. Ihmiset eivät saa ruokaa, ei ole lääkkeitä. Tilanne on täysin kammottava, ja se ei tapahdu edes kovin kaukana meistä. Ja kävi miten kävi tulevaisuudessa, meidän täytyy varmistaa se, että tämän maan tuhkista saadaan rakennettua hallitus ja tulevaisuus, joka sitten on hyväksi ihmisille, emmekä halua tällaista verilöylyä enää. Kiitos. 12. Kiitoksia. Täällä on vielä 12 nimeä listalla. Kukin saa puolitoista minuuttia ja ensimmäinen puhuja on Gabriel monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä työstänne ja sitoumuksestanne ja myöskin näiden neuvottelujen ja neuvottelutautojenne laadusta. Tänään puhun teille Euroopan unionin vaalitarkkailuryhmän jäsenenä Kongossa vuonna 2011. Haluaisin ottaa ottaa esille kysymyksen siitä, äh, minkälainen sitoumus EUlla on rauhan ja turvallisuuden suhteen. Viimeaikaiset kehityskulut Kongossa ovat olleet positiivisissa, on ollut Karbalan neuvottelut ja kaksi viikkoa sitten sitten Euroopan parlamentti järjesti tapaamisen Monuskon johtajan Koblerin kanssa eh, ja tarkasteltiin sitä, mitä eh, Kongossa on tapahtunut ja eh, Euroopan unionin ääni on kuultu ja se on hyvin vahva. Me teimme saman toteamuksen. Nyt meillä on mahdollisuuden ikkuna Kongon kohdalla, jotta tämä väkivallan kierre saadaan päädyttyä ja voidaan saada demokratia ja kestävä kehitys aikaiseksi. Euroopan unioni, YK, kaikki osapuolet ovat tehneet tämän saman toteamuksen, ja, mutta me lähetämme erilaisia viestejä. Yhtäältä YK, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Pohjoismaat vahvistavat läsnäoloaan ja antavat lisää voimavaroja Itä-Kongoon. Kaksi kysymystä. Miten me voimme vahvistaa EUn roolia Kinshasassa, jotta siellä turvallisuutta lisätään ja miten me vahvistamme sen, että komassa ei menetetä tämän toimiston vaikutusvaltaa, koska todennäköisesti tämän ryhmän mandaatti päättyy syyskuussa 2014. I also would like to congratulate. Great success. Voisi onnitella tätä menestyksestä monissa asioissa Serbia-Kosovon vuoropuhelussa. Ja tarkkailijana minulla on ollut todellakin mahdollisuuksia nähdä, miten suurta ja suurevat mahdollisuudet silloin, kun on tällainen kattava lähestymistapa, jotta tukee selkeä poliittinen strategia ja selkeä johtajuus. Ja tästä tulenkin nyt tähän ulkosuudenhallinnon uudelleen tarkasteluun. Niin kuin tiedätte, me pidämme hyvänä heinäkuun 2013 tulleen tarkastelu, joka heijastelee hyvin monia asioita, joita Euroopan parlamentti on ottanut esille. Me siis pidämme arvosta tätä uudelleen tarkastelua. Ja nyt katsomme, miten, eh, minkälaisia johtopäätöksiä neuvosto on tehnyt siitä, ja tähän herra Salafrankakin jo viittasi. Ensinnäkin neuvosto pyrkii pitämään erillään lyhyen tähtäyksen toimet pitkästä tähtäyksestä, mutta me pyrimme kuitenkin katsoa, miten voisi olla enemmän jatkuvuutta. Ei pitäisi ajatella pelkästään sitä, miten seuraava korkeudella toimii, vaan, vaan sitten pitäisi katsoa, miten lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli voidaan yhdistää toisiinsa. Meillä on myöskin eh, eri näkemyksiä sinne, miten voitaisiin eh, vahvistaa ulkosuhallinnon kapasiteettia. Pitäisi voida sanakaan voimakkaampaa kurssia. Pitäisi, se pitäisi perustua enemmän siihen, että on ihmisiä, joilla on kokemusta, jotka ymmärtävät politiikkaa, ymmärtävät prosesseja. Tämä on siis meidän kantamme. Mitä me haluaisimme kuulla teidän kommenttinne. Joo, Mr. Duff, you have the floor. Kiitos, Sten Duff. Good Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Yleisten asioiden neuvosto oli äärimmäisen huolissaan Keski-Afrikan tasavallan kriisistä. Kohta seitsemän päätelmistä viittaavat siihen, että YTPPn missiota voitaisiin harkita. Se on ainoa taho, joka voi tehdä kriittisiä päätöksiä, lähettää taistelujoukkoja. Eli tämä taho on Eurooppa-neuvosto. Ja toivottavasti te ja puheenjohtaja Barroso saatte aikaan sen, että tällainen päätös tehdään. Jos ei toimita päättäväisesti Keski-Afrikan tasavallan osalta, niin silloin tuotamme pettymyksen kansalaisille tuossa maassa, vaan se herättää uusia kysymyksiä siitä, mitä hyötyä on taisteluryhmistä. Ovatko ne vain diplomaattista koristetta vai onko niiden tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä? Eli saitte juuri tukea tälle ajatukselle brittikonservatiivilta ja liberaalilta. Ja ehkä me kolme voisimme jollain tavalla vaikuttaa brittihallituksen päätökseen, joka aikoo käyttää vetoikeuttaan tässä asiassa. Schulz. Kiitos sitten Schulz, puolitoista minuuttia. Damit der Dank nicht ab niin, jotta kiitokset eivät katkaisi, myös minun taholtani monet kiitokset poliittisesta sitoutuneisuudestani ja hyvästä työstä, jota olette nyt, jotta saadaan eurooppalainen ulkopolitiikka yhdelle linjalle. Presidentti Janukovic on saanut lyhyesti apua, jota hänen kovien maansa näyttää tarvitsemaan, siis tämä 15 miljardia, 15 miljardin luotto, Venäjältä ja kaasun hinnan alentaminen yllä kolmas, yhteen kolmasosaan nykyisestä. Onko tämä tuki, tämä apu sellainen, että siihen liittyy sitten ehto siitä, että hylätään sopimus EUn kanssa? Ja miten on sitten valmius vuoropuheluun? Onko niin, että valmius vuoropuhelun kanssa, Euro, Euroopan unionin kanssa, pitäisikö meidän selkeästi sanoa, että me olemme valmiita ottamaan Ukrainan pyörässä pöydässä tällaisen välittäjän roolin, jossa on mukana arvostettuja henkilöitä. Thank you, Mr. Steele. You have the floor. Kiitos, Mr. Steele. Well, uh, let me echo the congratulations. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella tästä sopimuksesta ja Belgarin ja Pristinan tilanteesta. Ukrainan tilanne nyt näyttää, mitä haasteita meillä on. Venäjällä on yhä enemmän vaikutusvaltaa, mutta ei pelkästään siellä, vaan muissakin osissa mannerta. EUn suur, pitkin raja on Bosnia-Herzegovinan kanssa. Ja joskus EUn toimijat, Venäjä ja Turkki, pystyvät vaikuttamaan tässä maassa enemmän kuin EU. Ja meillä ei ole yhtä johdonmukaista politiikkaa kohti tätä tärkeää osaa Balkaneita, ja alueen vakaus riippuu tästä. Eli kysyisin, voisinko ryhdistäytyä. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot eivät pidä ongelmana sitä, että Turkilla on enemmän vaikutusvaltaa, mutta toisille se on ongelma. Mutta voimmeko kehittää johdonmukaista eurooppalaista politiikkaa Bosnia-Herzegovinan osalta? Eh. Kiitoksia. Sitten de Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä Rauha Ashton, kirjoitin teille jo Iranista onnittellakseni teitä. Kaksi kysymystä Syyriasta ja Etelä-Sudanista. Syyriasta Geneve 2 liittyen, minkälaisen roolin te näette EUlle? Sellainen rooli, jolla taattaisiin EUlle näkyvyys Esimerkiksi samanlainen, jonka me saimme neuvottelussa Iranin kanssa. Minun mielestäni näkyvyys on tärkeä ja me tiedämme, että teidän äh, toimintamme, toimintanne on jatkuvaa ja tämä kyllä kiinnostaa mediaa. Sitten Etelä-Sudan olen ollut esittelijänä ja me äänestimme Etelä-Sudanista mietinnön viimeisimmässä täysistunnossa ja siinä puhuttiin demokraattisista ongelmista, joita Juban hallituksella on haluaisin teidän analyysinne siitä, mitä siellä tarkalleen sanottuna tapahtuu. Teillä varmaan on edustustolta tietoa onko kysymys vallankaappauksesta tai näennäisvallankaappauksesta. Me eh, pahoittelemme sitä, että Masden ei enää ole vallassa. Hän oli meille hyödyllinen keskustelukumppani ja kysyn teiltä nyt tänään, missä nyt mennään. Me olemme EU-ssa ponnistelleet valtaisasti maan vakauttamiseksi. Sinne on suolettu rahaa on ponnisteltu, tehty töitä hartia voimin, mutta tästä huolimatta ei ole onnistuttu. Eli haluaisin teidän mielipiteenne tästä. Mr. Weigel, please. Mr. Weigel. Madame Ashton, your... Kiitoksia. Ashton, te piditte lyhyen lausunnon Janukovicin kanssa pidetyn kokouksen jälkeen ja se vaikutti aika paljon siihen, miten tilannetta nyt Ukrainassa arvioidaan. Viime päivinä olemme kuulleet lausuntoja esimerkiksi, että uusi rautaisirippu laskeutuu Eurooppaan ja että kylmä sota palautuu. En nyt usko, että tällaiset arviot ovat auttaneet todella kunnolla arvioimaan sitä, mihin Ukraina on menossa. Tietysti kyseessä on eurooppalainen maa, sillä on eurooppalaisia perinteitä, mutta ei ole totta, että Ukraina olisi jakautunut kahtia, toinen olisi Venäjä ja toinen Ukraina. On kaksi osaa, osa käyttää ukrainan kieltä ja itäosassa käytetään venäjän kieltä. Ja se on oikeastaan ainoa jakoviiva. Ja olen katsonut jotain mielipidemittauksia, jossa on todettu, että yhtä paljon ihmisiä katsoo, että itäinen tai läntinen vaihtoehto olisi Ukrainalle oikea. Joten haluaisin onnitella teitä ja korostaa, että te olette toimineet viisaasti ja realistisesti, kun olette arvioinut Kiovan tilannetta. Kiitos. Kiitos te Milan Mon. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Mä tulin hiukan myöhässä, pyydän anteeksi sitä, mutta haluaisin tietää, että puhunut äh, keskustelusta ministeri Lavrovin kanssa. Sanoitte, että sanoitte jotakin, mikä olisi tullut tärkeää, että ennen kaikkea tätä tilannetta, mitä tapahtui, se oli Vilnan jälkeen. Ja sitä haluaisin myöskin tietää, miten te näette, miten arvioitte tämän parlamentin aloitteen, tai ainakin tämän talon enemmistön kannan, että sen tunnuksen puitteissa, jota kansalaisuuksien valiokunta on tehnyt äh, Snowdenin äh, tapauksessa, joka liittyy National Security agencyin harjoittamaan valvontaan, että on siis on tällainen kysymysluetto, joka sisältäisi kysymyksiä, joka on nostettu herra Snowdenille. Kiitokset, että piditte kiinni pojasta. Sitten nyt Pikula. Would like to congratulate you for your commitment. Kiitoksia. Onnittelut sitoumuksesta ja siitä, että Serbia ja Kosovo on saatu neuvotteluihin ja että harmonisointiprosessi on jatkunut, mutta ikävä kyllä Bosnia-Herzegovinan tilanne on sama mutta monet maat ovat joutuneet jumiin, koska niissä on sisäisiä umpikujia. Tietysti uudistukset ovat tarpeen ja poliittisten johtajien pitäisi tehdä vilpittövämpää työtä kansalaisten eurooppalaisen tulevaisuuden hyväksi, mutta nyt kun vuosi on loppumassa, niin on loppumassa myöskin pitkä kausi, jolloin Kansainvälinen yhteisö ei ole ollut kiinnostunut Daytonin jälkeisestä prosessista Balkanin maassa, jossa ei ole kunnollista sisäistä konsensusta EUn suhteen. Lady Ashton, millaisena te näette Bosnia-Herzegovinan näkymät ensi vuonna? Sehän on siellä vaalivuosi. Ja kun katsotaan, että siellä ei ole Sadie Finchit päätöstä pantu täytäntöön. Kiitos. Tapan Pantseri. Eh, grazie per essere qui. Kiitoksia. Minäkin myönnän, että edistystä on tapahtunut ja minulla on vain kaksi kysymystä. Ja toinen liittyy myöskin DAFin puheenvuoroon. Ymmärrän, millaisia ongelmia on jäsenvaltioiden välillä ja tietysti meidän täytyisi selventää tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät tähän Ranskan haluun puuttua Afrikan tilanteeseen – No tietysti YK on pitäisi hyväksyä sotilaalliset toiminnat, mutta nyt kun Ranska on maassa läsnä ja se on saanut vähän Euroopalta tavallaan tukea tähän, niin se saattaa johtaa siihen, että palataan vähän tällaiseen siirtomaa-käsitykseen. Eli entiset siirtomaa-valtiot palaavat vanhoihin siirtomaihin ja Tästä saattaa kyllä olla hyvin monimutkaisia seuraamuksia, koska se saattaa johtaa ikäviin seuraamuksiin. Sitten Länsi-Saharan tilanne. Mielestäni nyt meidän pitäisi päättäväisemmin käsitellä Euroopassa tätä tilannetta ja haluaisin kuulla teidän kantanne tähän asiaan. Kiitos. Miss Ljub... Kiitoksia sitten Ljubcheva. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, аз ще говоря на български язик. Kiitos. Tulen puhumaan bulgaria. Olen hyvin iloinen siitä, mitä kuulin teiltä ja mitä olen nähnyt ulkosuhdehallinnon toimintana. Haluaisin kiittää teitä siitä, mitä olette tehnyt Serbiassa ja Kosovossa. Me tarvitsemme kehitystä Länsi-Balkanin alueella ja kaikki toimintanne menee tähän suuntaan ja tästä syystä meillä on syytä onnitella teitä näistä. Meidän tulisi kuitenkin ponnista hieman enemmän vielä Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian suhteen. Meidän tulisi saada aikaan neuvottelut Turkin kanssa, aivan erityisesti mitä tulee Erdoganin poliittisiin lausuntoihin liittyen Balkanin maihin nämä Balkanin maat ovat loukkaantuneet siitä, mitä Erdogan on sanonut, kun pidetään mielessä ottomaanien perintöalueella. Sitten Ukrainasta. Kaikki ovat tietenkin huolissaan Ukrainan tapahtumista. Itse vierailin hiljattain Georgiassa ja kaikissa neuvotteluissa keskityttiin Ukrainaan. Kaikki esittivät kysymyksiä siitä, mitä neuvotteluissa tulee tapahtumaan allekirjoittavatko ukrainalaiset sopimuksen, tuleeko uudet neuvottelut, mitä kriteereille tapahtuu ja niin edelleen. Sitten Venäjä. Kuten tekin sanoitte, minäkin olen sitä mieltä, että suhteet Venäjän kanssa, ne ovat oikeilla raiteilla. Miss Jaakonsaari. Ja viimeisenä Jaakonsaari. So, thank you very much. This is the last question. Niin, tämä on viimeinen kysymys ja minä tulen Suomen pohjoisesta, jossa joulupukkikin asuu, joten minun kysymykseni on se, mitä minä voin kertoa joulupukille. Mitä ovat teidän toivomuksenne joulupukille? I changed my question <laughs> <coughs> You have the floor for answers. <laughs> Thank you very much. Uh, paljon kiitoksia. Pyritän an, pyrin antamaan niin paljon yksityiskohtia kuin pystyn. Rova Gabriel, lähden liikkeelle teidän kysymyksistänne, teidän huoleenne siitä, että M23 häviää Kongon ja se mahdollisuus, joka meillä oli meidän täytyi osoittaa läsnäolomme asianmukaisella tavalla ja te näytätte ajattelevan niin, että kriisinhallintarakenteissa täytyy tapahtua muutoksia pidemmän ajan kehityksen suuntaan ja siihen, että keskitytään hallintoon ja turvallisuuteen. Yksi meidän operaatioimme ulottuvuuksista on se, että me käynnistämme operaation – ja ennen kuin minä astuin tehtäväni, niin ei ollut mitään takaovea, mitään suunnitelmaa B. Joko määrärahat päättyivät tai tapahtui jotain muuta. Nyt me pyrimme siihen, että kaikki langat pidetään yhdessä ja että operaatioilla on tarkoitus ja jonkinlainen aikajana ja siirrytään asiasta toiseen. Ja tämä toivon mukaan voi toimia hyvänä esimerkkinä. Nyt viiden vuoden jälkeen siirrytään kriisitilanteesta pidemmän aikavälin kehitykseen. Ja tässä komissio voi toimia. Ja olen samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy varmistaa se, että siirtymä tapahtuu jouhevasti. Sitten Roberto, kiitokset siitä, mitä teit Pohjois-Kosovassa ja tiedän, että palasit sieltä tuntien, että sait energiaa siellä olemisesta roolisi oli äärimmäisen tärkeää ulkosuhdehallinnon perustamisessa ja myöskin sen tarkistamisessa ja kiitän tästäkin teitä. Tämä tarkistus, kuten sanoin Salafrangalle, tarkistus oli suunniteltu. Meillä oli tiettyjä lyhyen aikavälin asioita, joita voitiin muuttaa, mutta me halusimme myöskin sanoa toimielimille, että on asioita, joita voidaan tehdä pidemmällä aikavälillä. Me emme kattaneet kaikkea, emmekä tehneet asioita tavalla, joiden kautta asiat saadaan toimimaan paremmin. Ja toivon mukaan ulkosuhdehallinnon parantaminen jatkuu. Se työ ei ole vielä päättynyt. Meillä on hyvä perusta, mutta sitä täytyy vielä työstää. Ja esimerkki, jonka annoitte komennetuista työntekijöistä, No tässä on kysymys vain henkilöstöresursseista on asioita, joissa mieluummin käyttäisin ulkosuhdehallinnon resursseja, jos pystyisin, mutta en pysty, koska niitä ei ole riittävästi se, että käyttää rahoja hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja kun yritämme näyttää, että näitä varoja käytetään asiallisella tavalla, mutta jos ajattelemme myöskin kaikkia niitä tilanteita, joita me olemme käsitelleet viime vuosien aikana, esimerkiksi uusien edustustojen avaaminen Libyassa ja Burmassa, jos me ajattelemme tulevaisuutta, meidän täytyy olla vieläkin älykkäämpiä rahojen käytön suhteen. Ja tarkistuksessa sieltä löytyy ehdotuksia, eli tiedän, että sinä olet tukenut tätä prosessia ja toivon mukaan jatkossakin toimit tähän suuntaan. Herra Duff puhui useastakin asiasta. Keskityn taisteluosastoihin ja niiden äh, tarkoitukseen ja YTTP. -hän on hyvin mielenkiintoista tarkastella sitä välinepalettia, joka meillä on. Miten niistä tehdään tehokkaita ja toimivia? Esimerkiksi Ranskan operaatio, me olemme olleet yhteistyössä Ranskan kanssa. Ranska käynnisti tämän. Tällä ei ole mitään tekemistä kolonialismin kanssa, vaan tässä on kysymys siitä, että on pitkäaikaiset yhteydet ja halutaan todellisella tavalla auttaa maita eteenpäin. Ranska on keskittynyt kahdenvälisen tuen saamiseen maiden välille ja presidentti Hollande varmaan viittaa tähän huomisessa huippukokouksessa. Yksi osa-alueista, joka on mielenkiintoinen, mutta vaikea, on se, miten mahdollistetaan päätöksentekoprosessi, jossa on mukana 28 maata, miten siitä tehdään älykäs ja nopea päätöksentekojärjestelmä. Monistakin syistä, kun ihmisiä saatetaan eri maista saman pöydän ääreen ja koetetaan saada aikaan operaatio, niin tilanne on monimutkaisempi. Sitoutuminen, se mitä operaatiolla tavoitetaan, miten suunnittelu tehdään tuloksellisella tavalla ja niin edelleen. Me emme vielä onnistu tätä tekemään riittävän nopeasti, mutta on myöskin tärkeää, että poliittinen päätöksenteko tapahtuu jäsen, niissä jäsenmaissa, jotka tarjoavat joukkojaan operaatioihin ja joskus vaarallisiinkin operaatioihin. Eli on äärimmäisen tärkeää, että me emme unohda sitä, että verkoston täytyy toimia. Sen täytyy lähestymistavaltaan olla konsensuaalinen ja näissä tilanteissa esimerkiksi Ranskan lähestymistapa, kahdenvälinen apu ja se, että alusta lähtien Ranska oli kuitenkin yhteyksissä EUn suuntaan ja kysyi, mitä EU voi tehdä, jotta se voi tukea operaatiota. Malin kohdalla oli kysymys koulutuksesta ja kenttätyöstä, pitkän aikavälin kehityksestä ja niin edelleen. Tämä minun mielestäni on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme toimia yhteistyössä tehokkaasti. Ja kaikki vaihtoehdot otettiin huomioon. Sitten herra Schulz esitti kysymyksen siitä, joutuuko Ukraina luopumaan suhteistaan EUn suuntaan. Minun mielestäni ei. Mikään ei osoita tähän suuntaan ja toivon, että näin ei tapahdu, mutta tässä on kysymys siitä, että mietitään tarkkaan itäisiä kumppanuuksia ja sitä, että varmistetaan, että kansakunnat voivat tehdä haluamiaan päätöksiä ja saavat tukea päätöksilleen. Me olemme tarjonneet välitystyötä. Olen puhunut presidentin kanssa itse. Olin täysin valmis ja hän puhui minun omasta osallistumisesta ja sanoin, että oikein mielelläni osallistun, jos sillä on jotakin lisäarvoa. Mutta mutta on myös tärkeää, mikä se ehdottamamme, meille ehdotettu rooli on. Kun puhuin oppositiojohtajien kanssa, niin sanoin, että on moniakin eri tapoja, joilla voimme toimia. Meillä on ollut eli eri rooli, pääneuvottelu, neuvottelija, välittäjä, jopa se työ, jota minä teen eri puolella maailmaa. Rooli on joka kerta erilainen. Eli toisen osapuolen täytyy selkeästi ilmaista, mitä se meiltä haluaa. Mutta mutta on paljon ihmisiä, päteviä ihmisiä, jotka ovat EUn taholta valmiita tukemaan näitä maita palveluyksiköissä, minun palveluyksikössäni, ja me olemme valmiita toimimaan. Ja tällä tulee olemaan merkitystä mutta myöskin toiselta osapuolelta tahtoa meidän toiminnallemme täytyy löytyä. Herra Stier esitti kysymyksen Bosnia-Herzegovinasta. Niin. Asia on työstetty valtavasti. Itse asiassa kävin syvällistä keskustelua hiljattain siitä, miten asioissa nyt mennään eteenpäin. Stefan Fyyli on tehnyt erinomaista työtä, johtajuus on saatu tekemään yhteistyötä, mutta on edelleen tunne siitä, että meidän täytyy vielä tukea, miten tätä maata voidaan tukea, koska se on jäämässä jälkeen alueen muista maista ja miten me käymme sitä asiantuntemusta, jota alueelta löytyy. Hallitukset, jotka ovat lähentymässä EUn suuntaan, Serbia-Kosovo-menestys, kaikki sanoivat, että se ei tule onnistumaan, niin siinä onnistuttiin. Miten eh, saatiin aikaiseksi strategia, miten me saamme Bosnia-Herzegovinalle strategian, jolla päästään eteenpäin. Nyt ollaan hieman jumissa. Eli voin vain sanoa, että olen samaa mieltä ja meidän täytyy miettiä näitä eh, vaikutuksia alueella, minkälaista vipuvaikutusta tällä saattaa olla alueelle kokonaisuutena. Mutta minun mielestäni tärkeää tässä on se, että koko Länsi-Balkanin alue siirtyy lähemmäs EUta koska he ovat tärkeällä sijalla ensi vuodenkin asialistalla. Se on varmaa, koska haluan, että ihmiset hyötyvät. Siellä on korkea työttömyys ja paljon muitakin asioita, jotka täytyy ratkaista. Kiitoksia Veronik tästä kiitoskirjeestä. Se oli oikein hieno kirje. Meidän profiilimme tulee olemaan korkea Geneve 2 monestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että me olemme johdonmukaisesti vaatineet Geneve 2. Me olemme sanoneet, että me tarvitsemme poliittisen prosessin. Me tuemme, me tuimme Geneve 1. Pierre Vimoun, kuten sanoin, hän on tavannut Lakdar Brahimia. Meillä oli tärkeä rooli valmistelutyössä Geneve 2 meidän toimijamme tapaavat tällä viikolla, ensi viikolla Genevessä YK edustajia. Eli meillä on avainrooli, jotta kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan ja me haluamme varmistaa myöskin sen, kuten jo sanoin, että naiset ovat osa valtuuskuntaa. YK on aina sanonut, valtuuskunnille, että naisia täytyy valtuuskunnista löytyä, mutta on hyvin tärkeää saada heidät mukaan on myöskin tarkasteltava sitä, miten tämän kanssa mennään eteenpäin, pitää mielessä se, että me olemme suurin tukija ja suurin humanitaarisen avun tarjoaja. Tulemme tätäkin roolia pitämään yllä ja tulee olemaan hyvin tärkeää sitoutua kaikkien osapuolten kanssa, jotta tästä tulee menestys. Etelä-Sudan on hyvin vaikea itse asiassa tietää, mitä siellä tapahtuu, koska SPML-ryhmä haittaa toimintaa. Ja tällä hetkellä, kuten sanoin, niin parhaillaan käydään kriisikokousta. Minulla ei tätä viimeistä tietoa ole, koska tieto tulee edustustolta, mutta ilmeisesti lentokenttä on suljettu, ilmatila on suljettu. Eli siellä tapahtuu paljonkin tarkoituksena on saada humanitaarisen työntekijät turvaan. He ovat vaikeuksissa. Mutta on hyvin vaikea tietää, leviääkö tämä Juban ulkopuolelle – ja me odotamme uutisia ulkoministeriöltä. Me tiedämme, että Barroso on ollut Etiopian ministeriön kanssa yhteydessä. He puhuvat eteläsudanilaisten kanssa ja vielä tänään ollaan yhteydessä. Eli tarjoamme teille tietoa heti, kun sen saamme, mutta tilanne muuttuu koko ajan. Aina kun saan raportin, niin tarina on hieman erilainen ja meidän täytyy olla varma faktoista. Mutta tilanne huolestuttaa minua. Kuten aivan oikeutetusti sanoitte, me olemme investoineet tälle alueelle. Meillä on siellä operaatio Kroatia, joka on tehnyt hyvää työtä. Meillä on edustusto, joka on sitoutunut. Kaikki ovat turvassa, mutta meidän täytyy varmistaa se, että mennään eteenpäin niin, että saadaan rauha ja varmistetaan se, että presidentti myöskin tekee työtä, jotta tilanne rauhoitetaan. Hänen, hän on avainasemassa. Sitten herra Vigal puhui Ukrainasta ja aivan erityisesti idän ja lännen välisistä eroista. Monet ihmiset puhuvat siitä, että tässä olisi ikään kuin kysymys kahdesta eri yksiköstä. Minun mielestäni tämä ei ole aivan oikein. En kuvailisi tätä näin. Kyseessä on maa, jolla on hyvin vahvat suhteet kahteen eri suuntaan. Itä-ukrainalaisten itä yritysten markkinat ovat, ovat Venäjällä ja ehkä maan muissa osissa katsotaan eri suuntiin, ehkä esimerkiksi Euroopan unionin suuntaan. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että kun me mietimme sitä, miten asiassa edetään, niin heidän täytyy nähdä, että meidän ehdottamamme asiat eivät estä vapaakauppasopimusta Venäjän kanssa, eikä se estä vahvoja talouslinkkejä Venäjään. Tämä on heidän kannaltansa tärkeää. Mutta sen sijaan, että että he kehittävät koko Ukrainan kattavaa strategiaa ja että tästä ei synny jakolinjoja näiden kahden maanpuoliskon välille. Tämä on tärkeää. Sitten herra Milan Sergei Lavrovin kanssa nauttimastani lounasta. No se oli mielenkiintoinen, jos asian näin voisin ilmaista. Nämä ovat tapaamisia, joissa pyritään kahteen asiaan. Ensinnäkin halutaan puhua huippukokouksesta, joka pidetään tammikuussa ja perspektiivi käydään strategista keskustelua suhteista Venäjän kanssa ja myöskin siitä kahdenvälistä työstä, jota me teemme. Uusi sopimus, josta toivon, että siinä mennään eteenpäin, haluaisimme ryhtyä työstämään tämän sopimuksen kauppa- ja investointiosiota. Tätä tarkastellaan parhaillaan toivon mukaan. Tästä saadaan hedelmää tulevina viikkoina, mutta Venäjä on selvä sen suhteen, että se haluaa vahvat suhteet naapureihinsa presidentti Putinille tulliunioni on tärkeä poliittinen ja taloudellinen projekti myöskin suhteet itäisiin naapuriin, joihin meilläkin on suhteet, niillä on tärkeä rooli Venäjän asialistalla. Meidän lähettämämme viesti on se, että tässä ei ole kysymys joko tai, vaan sekä että. Eli heillä voi olla hyvät suhteet Venäjään ja odotamme näiltä mailta sitä, mutta tietenkin odotamme näiltä mailta myöskin sitä, että ne näkevät edut siitä, jos heillä on hyvät suhteet meihin. Kysyitte Snowdenista, no tällä ei ole mitään tekemistä minun kanssa, tämä riippuu teistä itsestänne. Me teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa NSA-asiassa. Kuten tiedätte, vierailin Valkoisessa talossa ja puhuin turvallisuusneuvonantajan kanssa. Nämä ovat tärkeitä asioita kaikissa neuvotteluissa teimme selväksi ja olette kuulleet paljonkin raportteja Vivien Redingiltä ja muilta siitä työstä, jota on tehty, jotta tätä asiaa hoidettaisiin tehokkaasti tehokkaasti. Yes, I mean, I'm very glad to see this coming up on the agenda again. Niin. Tämä on tärkeä asia tulossa uudelleen esille, kun Sami on nyt pitkiä keskustelua pyrkinyt pohtimaan tätä asiaa kollegamme jäsenvaltioissa, komissiossa ja, ja hallinnossa katsoa, miten päässä asiassa eteenpäin. Me voisimme osoittaa jälleen kerran, että tulevaisuus on täällä meidän luonnamme, että alue siirtyy kohti Euroopan unionia, että on hyviä mahdollisuuksia, mutta että heidän täytyy tarttua joihinkin taustalla oleviin kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä. Haluaisin saada poliittisen johtajuuden Bosnia-Herzegovinassa ymmärtämään, että on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan tarttua äh, taloudellisiin haasteisiin, samoin myöskin eräisiin poliittisiin kysymyksiin, jotka ovat keskeisiä. Toivottavasti tämä on asia, tuohon tulimme palaamaan maan osalta, jonka toivon pääsemään eteenpäin. Herra Panzeri, kuten sanoin aikaisemmin, minusta keski Afrikan tasavalta ja Ranskan toiminen siellä on hyvin tärkeää äh, historiallisesti katsottuna, että puhuitte Länsi-Saharasta, harjoitamme yhteistyötä YK kanssa. Olemme aina olleet mukana YK toiminnassa tässä asiassa ja jatkamme edelleenkin samalla linjalla. Eräs asia, jonka olemme kohtaamassa monien näiden tapauksessa on, on väistämätöntä lähestulkoon, että jäsenvaltiolla on historiallisia yhteyksiä ja pitkiä sopimuksia, ja sitä on syytä kunnioittaa, ja voidaan olettaakin, että näin on. Mitä sitten merkitsee ulkoasian neuvostolle? Se merkitsee sitä, että on runsaasti asiantuntemusta Latinalaisesta Amerikasta naapurusalueihin ja tiettyihin Afrikan ja Aasian osiin kokemusta, yhteyksiä, historiaa. Ja se lisää rikkautta siihen, miten voimme tehdä ulkosuhdehallinnossa. Rova Ljubcheva, minusta Länsi-Balkanin rooli, ja tehän puhutte kaikkea Turkista ja Venäjästä ja Ukrainasta, Turkki on tärkeä kumppani ajatellen, mitä työtä teemme ulkopolitiikan ollen kaikkia naapurialueilla. Ja keskustelut, kun esimerkiksi puhumme Bosniasta ja Herzegovinasta, Turkki totta kai on tärkeä, koska sillä on suhteita Länsi-Balkanille. Turkki on aktiivisesti ollut mukana tukemassa sitä, että Länsi-Balkani syyttyy lähemmäs Euroopan unionia ja se on myöskin tukemassa meitä suhteissamme Iraniin. Joten minä näen heidät osana keskustelua, jota, jota myöskin muiden maiden kanssa. Mit sitten, mitä tähän joulupokkiin tulee? No, no, totta kai iloisempia jouluja ihmisille ennen kaikkea Syyriassa, sitä minä toivon. Grazie, alto rappresentante. Kiitoksia, korkea edustaja. Niin kuin nyt puhutaan joulusta ja sanoitte, että Barroso puhuu Etiopiassa, niin voisitko muistuttaa, että hän pyytäisi, että Etiopian Misriot Telemo, poliittinen vanki, vapautettaisiin. Hänellä on rintasyöpä ja hän ei saa hoitoa. Ja me olemme puhuneet hänen siskonsa kanssa AKT-kokouksessa ja saamme kuulla tästä. Estä. Onko muita pyyntöjä? Ja kiitoksia tästä sitoumuksestanne. Ja kiitos, että olitte paikalla.